Dear colleagues, could you please take... Hyvät kollegat, istuutukaapa. Me aloitamme tämän kokouksen. Tervetuloa. Aloitamme esityslistan kohdalla 10. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi John Berrigan, niin, joka on komission eh, Fisman varapääjohtaja ja EIOPan puheenjohtajan Gabriel Bernardinon. Kiitoksia, että olette täällä tänään myös tänä toisena päivänä, Gabriel. Ja kuten jäsenet tietävät, me käsittelemme nyt hyvin tärkeää asiaa, nimittäin komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoilla PRIPS-tuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista. Ja tästä vastalauseesta, päätöslauselmaesityksestä, joka on esitetty ja jonka kollegat ovat nähneet. Tämä parlamentti pitää PRIPSE-tuotteita ja avaintietoasiakirjoja erittäin tärkeinä, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja kuluttajan suojaa. Minun ei varmaan tarvitse muistuttaa niistä kirjeistä, joita lähetimme komissiolle tai kirjeenvaihdosta kävimme komission kanssa ensin maaliskuussa. Parlamentti huomasi joitakin ongelmia, sitten saimme Lordi Hilliltä vastauksen, sen jälkeen jatkoimme vuoropuhelua komission kanssa ja sitten lähetimme toisen kirjeen juuri ennen kuin delegoituun säädös hyväksyttiin, jossa nostettiin esiin vielä useita huolenaiheita. Valitettavasti parlamentin ja tämän valiokunnan mielestä säädös sellaisena kuin se hyväksyttiin ei tyydyttävällä tavalla ottanut huomioon näitä huolenaiheita. Tämä on se syy, miksi kesän aikana Useat poliittiset ryhmät ehdottivat vastalauseen laatimista ja esittelijä hyväksyi eh, sen, että hän laatisi tämän vastalauseen. Hän nyt tietenkin puhuu ja selittää paremmin. Eh, tämä on erittäin tärkeä parlamentin muodollinen oikeus, että voidaan eh, vastustaa tällaista delegoitua säädöstä ja Tämä parlamentti haluaa hyödyntää tätä etuoikeuttaan useista syistä, jotka liittyvät sekä menettelytapaan että siihen, että parlamentin huolia ei tarpeeksi otettu huomioon sekä menettelmän menetelmän suhteen että myöskin sisällön suhteen. Täällä oli asioita tekstissä, joista olemme äänestää. Yksi liittyy äh, tasa-arvoiseen edellytyksiin eri tuotteiden välillä ja toinen liittyy ähm, laskentamenetelmään ja muitakin kysymyksiä, joita esittelijä selittää sitten tarkemmin. Tämä on tärkeä hetki. Myöskin tämä vuoropuhelu, jota halusimme käydä ennen äänestystä, jotta selvemmin pystyisimme ilmaisemaan kantamme. Ja voimme myös tarkkaan kuulla, mitä komissiolla ja eu jopalla on sanottavana. Nyt annan puheenvuoron Pervaus Peresille. Sitten kuulemme myös muita poliittisia ryhmiä ja sitten äh, komission ja Jopan edustajat. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota ja ei jopa osallistumisesta tähän keskustelun, kun talous- ja raha valiokunta alkaa keskustella päätöslauseesta, jossa käsitellään sääntelyteknistä teknistä standardia, jota vastustetaan. Siihen on tärkeät syyt kyllä ja tämä liittyy päätöksiin, joihin valmistaudumme. Täytyykö minä vielä muistuttaa, kuinka tärkeästä lainsäädännöstä on kysymys, kun puhutaan niin sanotusta BRIEPS-tuotteista, BRIEPS-lainsäädännöstä. Tietyt rahoitusmarkkinatoimijoiden pitäisi julkaista tällainen avaintietoasiakirja, KID-asiakirja, jossa kerrotaan kuluttajille, vähittäissektorin asiakkaille tuotteista, joita he ovat ehkä ostamassa. Tässä ei ole kyse mistään kaupallisesta asiakirjasta, vaan tätä kautta tavallinen piensijoittaja voi verrata eri tuotteita keskenään ja tehdä parhaan mahdollisen sijoituksen ajattelen heidän omaa pyrkimystään ja hankettaan. Se, tämä liittyy markkinoiden ydinkysymyksiin ja, ja siihen, miten voidaan suojella kuluttajia. Haluaisin yksinkertaisesti muistuttaa siitä, että ensimmäisen tason teksti, lainsäädäntöteksti hyväksytyi suurella enemmistöllä parlamentissa, koska 637 äänesti puolesta, 26 vastaan ja 16 tyhjää. Me varmasti meitä kaikkia sitoo tämä äänestystulos ja tämä osoittaa, kuinka tärkeänä tätä lainsäädäntöä pidämme. Kuitenkin kahden tyy- kolmen tyyppisiä ongelmia tai huolenaiheita on tullut esiin, kun on julkaistu tämä kuuluisa kakkostason RTS, joka tulisi voimaan tällä vaalikaudella. Ensimmäisen tyyppinen ongelma on tällainen toimielimen liittyvä, joka on todella merkittävä kysymys. Parlamentti on kyllä tarpeeksi pyrkinyt siihen, että saa oikeuksia toisella tasolla, jotta kyse ei ole mistään muodollisesta toimivaltuudesta pelkästään, ja koska olen aika pitkään ollut täällä itse parlamentissa, tiedän missä määrin parlamentin toimintavaikutus toiseen tasoon on olennaisen tärkeää demokratian kannalta kun siinä on kyse siitä, että lainsäädäntöä sovelletaan siinä kohtaa, kun ne on laadittu. Ja tässä nyt on ollut sitten pientä piilo, piiloleikkiä komission ja parlamentin välillä. Komissio on kyllä saanut tietää, että aikoo tehdä kysymyksiä, ei niinkään vastustaa tätä sääntöteknistä standardia, mutta tehdä sitä kuitenkin kysymyksiä. Ja komissio ilman, että on vastannut näihin parlamentin kysymyksiin, julkaisikin kyseisen sääntelyteknisen standardin. Tämä on sitten toinen kohta. Ja kun sitten katsotaan tätä kakkostason sääntelyteknistä standardia, tästä puhutaan myös päätöslauselman mm, perusteluosassa, ja nämä kysymykset koskevat erityisesti vakuutusalaa, OPCVM-rahastoja ja minkälainen aikaisempi tu- tuottohistoria on ollut. Sitten toinenkin ongelma on tullut esille. Tätä ei ilmaise tässä päätöslauselman tekstissä mutta vaistoan tämän tavallaan tiettyjen puheesta, että pitäisi lykätä koko lainsäädännön voimaantuloa. Mielestäni on nyt erittäin tärkeää, että komissio eh, tai että herra Bernardino pystyisi se kertomaan meille tarkasti juridisista puitteista, joissa olisimme, jos ensimmäisen tason lainsäädäntö tulisi voimaan ilman, että tekniset sääntelystä sääntelyn tekniset standardit tulisivat voimaan samanaikaisesti. Jotkut ovat väittäneet, että tämä toisi mukaan liikaa hämmennystä, liiallisia eroja, miten tämä sitten onkaan, mutta kuitenkin tämä on tärkeä kysymys mielestäni ja siksi onkin hyvä keskustella. Toivottavasti pystymme tätä kautta tähän kysymykseen vastaamaan. Kiitoksia IPPstä Burkhard Balz. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun pitää pyytää anteeksi varjoesittelijä Sirpa Pietikäisen puolesta. Hän pyysi minua osallistumaan keskusteluun tänä aamuna ja tietenkin tulen niin tekemään. PRIPS-asetuksen tarkoitus on taata selkeyttä ja verrattavuutta erilaisten paketoitujen tuotteiden välillä yksinkertaisella ja selkeällä tavalla – tämän periaatteen pitäisi eh, toimia erilaisiin sijoitustuotteiden suhteen ja kuluttajan pitäisi pystyä vertailemaan näitä tuotteita riippumatta siitä, mistä eh, niitä ostavat. Eli näiden avaintietoasiakirjojen pitäisi olla yksinkertaisia ja saatavissa olevia myöskin kaikkein ähm, ähm, hyvin vähän kokeneille piensijoittajille varjoesittelijämme mielestä tämän asetuksen eh, täysi tavoite ei täysin näy näissä teknisen sääntelystandardeissa tällaisenaan. Tämä erityisesti koskee moni vaihtoehtoisia tuotteita ja tällaisia biometrisiä riskejä ja luottoriskejä vakuutustuotteissa ja transaktiokustannuksia. Siksipä pyytäisimme komissiota ja ei jopa, jos, että voisivatko he hiukan tarkemmin selittää, mitä valintoja on tehty näissä teknisissä sääntelystandardeissa näissä asioissa ja miksi nämä valinnat on tehty sisältökysymykset, jotka liittyvät teknisiin standardeihin. Näiden lisäksi me olemme huolestuneita äh, aikataulusta äh, tässä PRIPS-asetuksessa. Jos äh, harkitaan tällaisen tärkeän asetuksen lykkäystä, niin se täytyy tehdä varovaisesti, mutta täytyy kuitenkin pohtia sitä, jotta tämä hyvä täytäntöönpano onnistuisi. Rova Pietikäinen haluaisi korostaa sitä, että olemme, kannatamme täysin tämän asetuksen sisältöä ja minäkin haluaisin omalta osaltani korostaa sitä. Kiitoksia. Edustaja Kamal. Thank you very much. Kiitos paljon vuosien saatossa, kun olen ollut täällä töissä. Me käymme keskusteluja, me kuulemme teollisuutta ja me käymme keskustelua ja sitten teemme päätöksen. Ja teemme sen päätöksen, joka on mielestämme oikea. Emme halua kenenkään etua. Ja tässä finanssiteollisuus on nostanut esiin tiettyjä huolia. Jotkut voidaan sivuuttaa, mutta jotkut ovat täysin aiheellisia. He eivät halua tätä lainsäädäntöä, koska he haluavat, että tämä toimii paremmin niin sijoittajille kuin heille. Heidän maine on kiinni tästä. Minä en puhu tästä enempään. Minä olen yhtä mieltä Burkardin puolesta ja olen näistä huolista yhtä mieltä. Minä haluan kiittää komissiota siitä, että he ovat täällä, mutta meillä on selkeä kysymys, mikäli me hylkäämme nämä sääntelystandardit, tekniset sääntelystandardit, mitä tapahtuu seuraavaksi. Voiko komissio lykätä alkamisajankohtaa ja mitä voidaan tehdä, että höllennetään näitä vastuukysymyksiä sitten, kun näitä teknisiä sääntelystandardeja ei ole. Kiitoksia edustaja Jetek ALDE-ryhmästä. Well, there is not much to add ei oikeastaan paljon lisättävää sanottuun. Tilanne on selvä. Dele- delegoidut säädökset, jotka hyväksyttiin kesäkuussa, eivät ole selkeitä. Pelkäänpä, että näin on. Ja asiat, jotka ovat herättäneet huoltamme, on esitetty kirjallisena. Nyt täällä keskustelussakin niitä on tullut esiin. Nyt pyritään korjaamaan tätä tilannetta avoimella tavalla. Ja luonnollisestikaan meillä ei ole varaa siihen, että toisen tason toimenpiteissä mentäisiin, tehtäisiin virheitä. Haluaisin myös kuulla komissiolta ajoituksesta, ihan niin kuin muutkin tässä kysyivät. Kiitos. Thank you for the e. Kiitoksia GUEsta. Ei? Selvä our, our shadow rapporteur. Meidän varjoesittelijämme ei tällä hetkellä ole salissa. Pyytäisin, että eh, ensin kuulisitte muita varjoesittelijöitä ja sitten meidän varjoesittelijämme on vähän, tulee vähän myöhemmin paikalle. Okei. Okay. Hyvä on. Sven Giegold. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin korostaa ryhmämme nimissä, että me tuemme PRIPS tavoitteita, se, että on asianmukainen tieto ja että lisätään tuotteiden vertailtavuutta piensäyttöjen kannalta, jotta voidaan myös avata yhteismarkkinoita finanssipalveluiden alalla. On tiettyjä teollisuuden sektoreita, jotka eivät ole tyytyväisiä heidän tulot vähenevät ja neuvottelun aikana oli erittäin suurta painostusta, kun ne neuvoteltiin tätä ensimmäisen tason tekstiä. Tämä vastustus ilmeni siinä, että tässä saatan tukea sellaisia tahoja, joita emme halua tukea. Tämä sanottu, niin kuitenkin minä haluan sanoa, että tämä ensimmäisen tason teksti, niin sitä ei ole vielä täysin neuvoteltu. Me haluamme panna tämän täytäntöön, mutta me haluamme panna tämän täytäntöön asianmukaisella ja ei harhanjohtavalla tavalla. Ja minä olen varsin tyytymätön siihen, miten tämä yhteistyö on pelannut. Annamme komissiolle ja ESMalle, toimme esiin nämä meidän huolenaiheet ja nostamme me annamme nämä, esitämme huolimia näistä tiedoista, jotka esitellään tällaisen kaavion muodossa. Se on harhaanjohtavaa. Me esitimme laskelmia eri rahastojen, muun muassa asuntorahastojen kohdalla näitä laskelmia. Eli jos lasketaan 20 vuotta taaksepäin siten, että preep olisi jo voimassa ja sitten katsotaan eteenpäin viisi vuotta, onko nämä tiedot liian optimistisia vai pessimistisiä, mikäli huonoin skenaario on toteutunut, niin noin kolmas osassa näistä tilanteista niin oman investoinnin arvo laski. Mutta tämä kaikkein epäedullisinkin skenaario olisi osoittanut, että sijoittaja saakin tuottoja, ja tämä on harhaanjohtava. Me emme halua, että näin tapahtuu silloin, kun korkotaso on erittäin alhainen. Tässä saatetaan kuvitella, että pörssit ovat inflaation tilassa ja tämä tulee korjaantumaan. Eli tämän tyyppinen tieto on harhanjohtavaa, koska aiemmat tapahtumat ovat niin tärkeässä roolissa, kun tehdään näitä laskelmia. Annetaan kuluttajille sellainen tieto, että epäedullisessakin skenaariossa, mikäli sijoittaa pörssiin asuntomarkkinoille, niin silloin saa voittoja. Ja mikäli me hyväksymme tämän, niin meidän ovelle tullaan kolkuttelemaan. Me mepit olemme vastuussa tästä. Ihmiset sanovat meille, että minä menetin pörssissä rahaa tämä eurooppalainen tietopaketti ei ilmoittanut meille, että epäsuotuisissa olosuhteissa rahaa saatetaan menettää. Minä en halua, että ihmiset eivät ota riskejä. Tämän sanoin myös liberaaleille kollegoilleni. Niin liian monilla ihmisillä on varoja ainoastaan säästötileille, mutta ihmisten on tiedettävä, että silloin kun he ottavat riskin, he saattavat menettää rahaa. Ja tämä tieto mielestäni on harhaanjohtava. Me ilmoitimme komissiolle, me ilmoitimme Esmalle, me pyysimme, että meidän laskelmat tarkastetaan, onko meidän laskelmat paikassa, pitäviä. Me emme koskaan saaneet äh, vahvistusta. Tästä käytiin keskustelua. Minä kiitän komission vastuuhenkilöitä ja myös ESMAN henkilöitä siitä, että käydään keskustelua tästä Ratkaisusta ratkaisua ei kuitenkaan löytänyt. Ja nyt tämä on saatava osumaan maaliin, koska me emme saa johtaa harhaan tiedoillamme. Toinen asia, josta on keskusteltava, on se, että neuvotteluissa meillä on tämä tiedonsaantioikeus sellainen on oltava silloin, kun tuote on liian monimutkainen, sillä mm, teknisessä sääntelystandardissa ei ole mainitaan siitä, koska tämä tiedonsaantioikeus on olemassa. Ja olisi hyvä, että meille kerrotaan nyt, onko teillä jonkinnäköisiä ohjenuoria siinä vaiheessa, kun tämä tiedonsaantioikeus on saatavilla sillä pääomamarkkinaunionissa. Me haluamme, että on yhtäläiset säännöt kaikkialla siten, että pääomamarkkinaunioni toteutuu. Joten me seisomme Pripsin takana, me seisomme näiden tavoitteiden takana, mutta me todellakin pyydämme, että komissio ja valvontaviranomaiset tekevät parempaa yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nämä vakavat huolenaiheet nostetaan esille. Kiitos. Thank you. I don't see other speakers. En näe nyt muita puhujia, joten annan puheenvuoron John Berriganille. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for the opportunity to come here and participate in this. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Ähm, nämä asiat, jotka liittyvät avaintietoasiakirjaan, ovat tärkeitä äh, kuluttajan suojan parantamiseksi, joten komissio on sitä mieltä, että uudet säännökset pitäisi ottaa mahdollisimman pian käyttöön. Erityisesti avaintietoasiakirja tulee ensimmäistä kertaa ottamaan käyttöön eh, yhtenäiset standardit liikkeelle laskijoille mm, eh, hyvin eh, erilaisista sijoitustuotteista ja tällä tavoin sijoittajat voivat verrata riskejä, mahdollisia mm, hyötysuhteita ja tulevia tuloja ja tältä pohjalta ei voi tehdä perusteltuja päätöksiä. Tämä on pidettävä huomioon. Kesäkuussa komissio hyväksyi tämän asiakirjan, josta keskustellaan tänään, joka sisältää avaintieto äh, asiakirjan sisällön. Tämä perustui teknisiin sääntelystandardeihin, jotka valvontaviranomaiset antoivat meille 6. huhtikuuta. Valvontaviranomaiset ovat tehneet työtä hyvin ähm, tiukassa aikataulussa, tiukassa aikataulussa valmistelleet sääntelystandardeja, mutta ne ovat kuitenkin kuunnelleet erilaisia asiantuntijaryhmiä laajasti ja järjestäneet äh, myös julkisen kuulemisen. Ja näiden kuulemisten pohjalta me olemme sitä mieltä, että nämä tekniset sääntelystandardit ovat korkeatasoisia ja äh, luovat oikeudenmukaisen ja hyvän tasapainon eri eturyhmien etujen välillä. Ehkä voi vähän tarkemmin vielä selittää näitä mm, perusteluja teknisen säätelystandardin takana. Avaintietoasiakirja perustuu meidän omaan kuluttajatestaukseemme, joten olemme luottavaisia sen sijaan, että avaintietoasiakirjan muoto ja sisältö vastaa käyttäjien tarpeita. Komissiokin on toiminut hyvin nopeasti tämän asetuksen hyväksymisessä. Kun valmistelimme tätä asetusta, eh, me välitimme kaikki tiedot Ekon valiokunnalle ja pidimme Ekonin ajan tasalla kunnianhimoista aikataulustamme. Olen tietoinen siitä, että eh, jotkut kysymykset liittyen tähän Ekonin kirjeen, joka saatiin kesäkuun lopussa juuri tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen, niin se oli kyllä hiukan harmillista, mutta tämä ei ollut laisinkaan e, minkään epäkunnioituksen osoitus tätä parlamenttia kohtaan. Tästä haluan olla hyvin selväsanoinen. Komissio tun, tunnustaa, että tämä aikataulu alalle asetuksen täytäntöönpanoon on vieläkin hyvin tiukka, joten me olemme ryhtyneet toimiin täytäntöönpanon tukemiseksi. Meidän sidosryhmä, työryhmämme kesäkuussa oli yksi tällainen. Komissio on valmis antamaan ohjausta sekä ensimmäisen että toisen tason rekisteröinnin kohdalla, joten teemme kaikkemme, jotta ala pystyisi noudattamaan tätä aikataulua. Komissio yhdessä valvontaviranomaisten kanssa tulee myös valvomaan, miten avaintietoasiakirjat toimivat käytännössä. Tulemme neljännesvuosittain kertomaan parlamentille edistyksestä ja tällä tavoin pystymme nopeasti puuttumaan asioihin, jos on tarvetta. PRIPS-puitteet ovat ensimmäinen yritys saada aikaan hyvää vertailukelpoisuutta sijoitustuotteiden välillä piensijoittajille. Meille tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Tämä tekninen sääntelystandardi perustuu kompromissiin monien erilaisten etujen välillä ja tällaiset kompromissit eivät aina tyydytä tietenkään kaikkia joka kohdassa kyse on kompromissista, mutta piensijoittajat tulevat hyötymään hyvin paljon tästä uusista avaintietoasiakirjoista ja siksi me haluaisimme, että meillä on täysi PRIPS-puitteisto käytössä sovitussa aikataulussa eli tämän vuoden loppuun mennessä. Parasta olisi tietenkin, että PRIPS-asetus ja avaintietoasiakirja asetus olisivat samaan aikaan käytössä – tämän teknisen sääntelystandardin uusiminen äh, aiheuttaisi varmasti äh, lykkäyksiä aikatauluun. Siksi komissio haluaisi tehdä yhteistyötä kanssani, jotta saadaan aikaan kompromissi niin, että tekninen sääntelystandardi voi astua voimaan ajoissa ja niin voisimme saada aikaan parhaan mahdollisen ratkaisun. Me uskomme perustuen oikeudellisen yksikön neuvoon, että ensimmäisen tason lainsäädäntö toimii itsestään. Nämä asetus sisältää määräyksiä, jotka astuvat voimaan 31. joulukuuta. Ja olemme sitä mieltä, että tämä ensimmäisen tason lainsäädäntö sisältää riittävästi ohjeita, jotta ala voisi luoda avaintietoasiakirjoja eh, siltäkin pohjalta. Tämä olisi paras ratkaisu. Se aiheuttaisi lisää kustannuksia. Alan toimijoiden pitäisi kehittää omat avaintietoasiakirjansa tämän ensimmäisen tason lainsäädännön pohjalta. Eh, niiden olisi noudatettavaa lainsäädäntöä. Komissio yrittäisi tietenkin helpottaa voimaan astumista mahdollisimman hyvin ohjauksen kanta, mutta kaikkea ei pystytä korjaamaan meidän ohjeistuksellamme, joten tämä olisi paras mahdollinen ratkaisu. Me emme siis haluaisi tätä ratkaisua, mutta mielestämme se olisi kuitenkin parannus sijoittajan suojalle verrattuna tämänpäiväiseen tilanteeseen. Joten olemme sitä mieltä, että eh, tämä komission hyväksymä asetus on paras pohja avaintietoasiakirjan täytäntöönpanalle. Jos kuitenkin tämä asetus hyväksytään, niin uskomme, että PRIPS-asetus pitäisi kuitenkin vielä astua eh, voimaan. Se ei olisi paras mahdollinen ratkaisu, mutta se olisi parempi ratkaisu piensijoittajille kuin ettei mitään olisi käytössä jotta kuitenkin voitaisiin välttää tämä toiseksi paras ratkaisu ja voitaisiin ottaa käyttöön tämä paras ratkaisu, niin me teemme yhteistyötä kanssamme, jotta päästäisiin kompromissiin niin, että sekä delegoitussäädös että ensimmäisen tason asetus voivat astua voimaan aikataulussa, eli tämän vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Minun on sanottava, että olen hiukan yllättynyt yllättynyt, kun tätä toista skenaariota kutsutaan toiseksi parhaaksi äh, skenaarioksi. Minä olen vähän eri mieltä tästä, mutta nyt ei kuitenkaan ole oikea aika reagoida tähän. Herra Bernardino. Very much, uh, chairman, and first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin kiitän tilaisuudesta tulla paikalle keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä työruokamista BRICS-tuotteista ja sääntelyteknisestä standardista. Se on olennainen asia, kun pyritään palauttamaan kuluttajien luottamus rahoitusmarkkinoihin. Haluaisin korottaa, että tämä RTS-luonnos, siihen on mennyt paljon vuosien ajan työtä sääntelyviranomaisten toimessa. Kaikki sääntely, pyrittiin löytämään lähestymistapa, joka oli oikeudenmukainen kaikille briefs-laatioille. Uskon, että tämä olisi tällainen tekninen kompromissi meidän mielestämme. Tämä heijastel, tässä on kuultu kolmekin kertaa eri tahoja ja on kuultu asiantuntijaryhmää, mutta myös on testattu kuluttajia, kuluttajien kohdalta tätä tilannetta. Täytyy löytää tasapainoinen päätös RTSn kohdalla ja päätettiin, että nämä sääntötekniset standardin luonnokset oli viety sitten loppuun viranomaisen toimesta tämä oli tasapaino oli vaikea löytää esimerkiksi mitä tulee kustannuksiin ja mitä tämä tarkoittaa eri BRICS-tuotteiden kohdalla. Me uskomme, että KIDissä otetaan mukaan huomattavia parannuksia, mitä tulee vertailtavuuteen, hinta, avoimuuteen. Haluaisin korostaa, että me selkeästi emme pidä biometristä äh, riskilisää kustannuksena, vaan sitä vastoin otamme asiakirjan kustannukset, jotka vain sellaiset yliopistollisesti, jotka ovat todellisia kustannuksia. Tämä on oikeudenmukaista. Olemme tehneet kovasti työtä, että samanlainen tasapaino löytyy riskien kohdalla. Mitä tulee luottoriskiin, uskomme, että on erittäin tärkeää, että tunnustamme tämän seikan aina kun se tulee esiin. Ja tietenkin tämä voi liittyä Solvasi kakkosen, mutta tästä haluamme puhua aivan selkeästi. Siksi meillä ei ole mitään yleistä poikkeuslupaa vakuuttajille. Uskomme, että lähestymistapa RTS on hyvä ratkaisu tässä tilanteessa. Siinä käytetään luottoluokitus luokituksia, kun arvioidaan kuluttajariskiä, mutta tunnustaa myös tilanteet, joissa vakavaraisuustoiminta voi lieventää luottoriskiä, niin kuin esimerkiksi Solvensi 2 alaisuuteen kuuluvissa kysymyksissä. Kuitenkin voimme nähdä, että suurempi markkina-avoimuus, johon pyritään Solvansi kakkosen uudistuksen kautta, ja ehkä jatkossa tätä kautta voidaan löytää muitakin ratkaisuja. Olemme valmiita työstämään näitä vaihtoehtoja, koska niin kuin olemme jo todenneet, sääntelytekstissä standardi tekstissä. Me ymmärrämme tietenkin että on varsin vaikea löytää ratkaisua, joka perustuu eri skenaarioihin ajatellen parasta tuottoa tulevaisuudessa. Olemme valmiita tarkastelemaan uudestaan näitä epäsuotuisia skenaarioita. Olemme tehneet työtä sen suhteen, että mm, tätä voitaisiin käyttää, tätä neljättä skenaarioita, jotta voitettaisiin tällaiset tilanteet, joissa epäsuotuisa tilanne, skenaario voisi johtaa tiettyihin tilanteisiin, mutta me olemme sitä mieltä, että se mitä tarjoamme tässä RTS-luonnoksessa riittäisi siihen, että voitaisiin täytäntöön suorittaa ja kohdella oikeudenmukaisesti, ei harhaanjohtavasti johtavasti kuluttajia. Haluaisin vielä korostaa sitä, että tunnemme tiettyä myötätuntoa sitä suhteen, kuinka vaikeaa sektorilla on toteuttaa KID-asiakirjaa tässä aikarajassa. Tämä ei ole mitään uutta teille. Tämän jo mainitsinkin viime kerralla, kun olin valiokunnassa keskustelemassa BRIEPS-tuotteista. Me haluamme varmistaa, että meidän te- teknisen tarjoamisen luonnoksemme on mahdollisimman nopeasti valmis, niin kuin me ilmaisimme aikanamme. Olemme varmiita tarttumaan näihin haasteisiin sektorilla. Olemme tehneet työtä jotta saadaan tukimateriaalia sektorille, olemme valmiit julkaisemaan tätä niin nopeasti kuin se on mahdollista ja tietenkin on ihan normaalia, että me nyt keskustelemme käytännön täytäntöönpanokysymyksistä perinpohjaisesti eri sidosryhmien kanssa. Puhuisin aivan suoraan, olemme huomanneet, että sektorin sidosryhmä haluaa todellakin toteuttaa avainasiakirjaa huolella, mutta tulevat kuukaudet ovat heille tietenkin haastavia. Ja niin kuin aikaisemminkin olemme todenneet, mikä taho, jos jollakin mekanismilla voidaan varmistaa käytännönläheinen siirtymä uuteen tilanteeseen, se olisi varsin tervetullutta. Sitten vielä lopuksi yksi asia, joka tuli esille tästä monimutkaisuusvaroituksesta, comprehension alert. Se ei kuulunut mandaattiin aikanaan, kun se mandaattikomissiolle annettiin, kun lukee asetusta tulee selväksi, että tämä ei kuulunut ollenkaan tähän sääntelytekniseen standardiin, mutta olemme valmiit tätäkin asiaa jatkossa työstämään ja jos saamme tietysti mandaatin laatia tällaisen monimutkaisuusvaroituksen, niin mielellämme kyllä näin teemme. Sitten kun ajatellaan tulevaisuutta, ymmärrämme hyvin nämä esiin tulleet huolenaiheet. Me olemme todellakin valmiit valvontaviranomaisten puolelta selventämään, auttamaan parlamenttia ja komissiota tarttumaan näihin ongelmakohtiin, joita on tullut esille. Minun täytyy sanoa, että työ, jota me olemme tehneet ö, ö, sääntelyteknisten standardien kohdalla, olemme löytä, pyrkineet löytämään käytännön ratkaisuja, jotka ehkä vastaavat paremmin parlamentin ottamiin ongelmakohtiin. Olen vieläkin optimistinen sen suhteen, että jos teemme hyvin yhteistyötä, kaikki kolme tahoa, haluamme palvella niitä, joita haluammekin palvella, nimittäin kuluttajia, niin silloin varmasti voimme toteuttaa tätä käytännössä varsin mallikkaalla tavalla. Uh, Kiitos oikein paljon Perkanelle ja Bernardinalle. Mielestäni Berganin puheenvuorossa tuli tärkeä asia esille. Mainitsitte, että kyseessä on kompromissi. Toisaalta me olemme poliitikkoja, me kyllä tiedämme, että tämä on vaadittava, vaadittu asia, että saadaan aikaiseksi kompromisseja, mutta se, että tämä kompromissi, niin ei se ole argumentti kompromissi, jos se on kompromissi, niin sen pitäisi olla hyväksyttävä myös parlamentille. Sen tulisi toimia, kuten kompromissi toimii. Se, että tätä päätöstä sanotaan kompromissiksi, niin minä tunnen oloni hieman epämukavaksi. Tuntuu, että tämä sisältöongelma ja tämä kompromissi asia, niin tämä ei mielestäni yhdisty. Ei riity, että on poliittinen selitys olemassa, vaan meillä on oltava kompromissi. Meidän on oltava varmoja siitä, että tässä oli konkreettisia puutteita. Mikäli on olemassa asiakirja, joiden on taattava todellista vertailtavuutta ja ne eivät sitä toteuta, niin miksi tämä kompromissi ylipäätään on olemassa? Kompromissin on oltava sellainen, joka toimii, ei ainoastaan nimetä tätä kokonaisuutta kompromissiksi. Joten nämä argumentit, jotka kuulimme, niin en kyllä usko, että nämä selkeästi ja konkreettisella tavalla vastaavat niihin varsin konkreettisiin huoliin, joita me kyllä nostimme esille. Joten nyt jäsenet saavat mahdollisuuden reagoida, että ovatko he tyytyväisiä tähän vastauksen sisältöön. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin minun on toistettava tämä välitön yllättyneisyyteni. Nimittäin te sanoitte, että tässä voidaan toimia ilman delegoittuja säädöksiä. Tämä lähestymistapa ei varmasti kansasi kiitosta jäseniltämme. Ensimmäisenä pervaus. Euh, Haluan ensin kiittää komissiota ja Esmahan valmiudesta vasta kysymyksiin. Me, ja haluaisin puhua tästä skenaariosta, joka ei varmaankaan ole kaikkein suotuisin, ei parlamentille eikä komissiollekaan, kun lainsäädäntö tulee voimaan ilman, että on näitä sääntelyteknisiä standardeja kuitenkaan konkreettisesti, miten tämä nyt toimisi, koska kyse on siis lainsäädännöstä, jota pitäisi soveltaa suurin piirtein yhtäläisellä tavalla eri jäsenvaltioissa. Minä kyllä tunnen hiukan nyt tästä huolta. Sitten konkreettisemmin haluaisin tietää, kun viitataan, puhun tästä kirjeestä, joka lähetettiin komission, pu, komission puheenjohtajalle, niin missä määrin komissio komissio e, ei ole valmis alkamaan keskustella ja parantamaan tilannetta, koska me haluaisimme tietää, minkälaisia mahdollisuuksia on parantaa sääntelyteknisiä standardeja. Burkhard Baltz. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Kiitän myös John Barikenia ja Gabriel Berardinoa tästä keskustelusta tänä aamuna. Se, että me Ekon valiokunta olemme huolissamme näistä teknisistä sääntelystandardeista, oli minun mielestäni komissiolle ajoissa tiedossa. Ja olisimme kovasti toivoneet, että ennen kuin tämä säädös hyväksyttiin, meillä olisi ollut mahdollisuus keskustella komission kanssa ähm, muutoksista tähän luonnokseen. Tietenkin komissiolla on oikeus hyväksyä delegoituja säädöksiä. Eh, samalla tavoin Euroopan parlamentilla on oikeus hylätä delegoituja säädöksiä. Tämän haluan sanoa selvästi koko EPP-ryhmän nimissä. Me olisimme toivoneet parempaa toimielinten välistä yhteistyötä tässä. Meille ryhmänä on aivan selvää, että nyt tarvitaan jotain selvitystä tämän delegoidun säädöksen suhteen. Kun on epäselvyyksiä, ne on selvitettävä. Ja se, että Euroopan parlamentti jätetään täysin ulkopuolelle, ei ole riittävää, ei ole hyväksyttävää myös, koska kuluttajan oikeusvarmuus, kuluttaja, joka käyttää tätä avaintietoasiakirjaa, myöskin yritysten oikeusvarmuus on varmistettava. Muutos delegoidussa säädöksissä vaikuttaa tietenkin mahdollisesti myös PRIPSin aikatauluun. Mutta erään asian haluan sanoa selvästi. Me en, enää en halua, että Pripsiä lykätään loputtomiin, koska minä itsekin näin, mitä hyötyä yhtenäisestä kuluttajan informaatiosta on rajat ylittävästi. E, tietenkin ymmärrämme, että tämä on tärkeää ja sitä varten me tarvitsemme PRIPS asetuksen ja siihen liittyvät delegoidut säädökset, jotka minun mielestäni, ja tässä olen äh, eri mieltä John Barriganin kanssa, jotka minun mielestäni pitäisi astua voimaan samanaikaisesti. tässä delegoidut säädökset ja itse asetus kyllä liittyvät toisiinsa ja mielestäni tämä toiseksi paras vaihtoehto niin kuin sitä äsken äh, juuri kutsuttiin, ei ole mahdollinen. Minä olen kovin yllättynyt, että sitä kutsuttiin toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi, koska mielestäni sana paras ei nyt kyllä tähän yhteyteen sovi. Siksipä komission pitäisi ehkä uudelleen harkita kantaansa. Olen sitä mieltä, että me kaikki haluamme hyvää ratkaisua. Me tulemme tänään äänestämään ja sen jälkeen voin sen ainakin oman ryhmäni nimissä sanoa, olemme heti valmiita käymään keskustelua komission ja kaikkien osapuolten kanssa, erityisesti esittelijän kanssa. Sydämelliset kiitokset. Kiitos. Herra Kamal, haluatteko puheenvuoron? I would. Minä haluaisin jatkaa Pervoisin ja Pelkartin aloittamista puheenvuoroista. Minä haluaisin kysyä komissiolta, kuten Beres kysyi, he tulevat työstämään tietoja osaloita. Mitä osaloita he tulevat työstämään, jotta meillä olisi selkeä tieto? Minulla on kuitenkin huolia siitä, että komissio ikään kuin jatkaa, vaikka me hylkäämme tämän delegoidun säädöksen nämä, tämä näkemys, että komissio hylkää tai ei ota huomioon tätä meidän vastalausetta, niin se olisi kyllä huono asia. En usko, että näin tapahtuu, mutta meidän pitää varmistua, että tässä otetaan askel taaksepäin. Jotkut entästä tämän hyväksyvät, Ja se, mitä ihmiset vastustavat, on se, että mitä tietoja kuluttajille annetaan. Ja joissain tapauksissa nämä tekniset sääntelystandardit saattaisivat johtaa harhaan kuluttajia ja antaa heille harhanjohtavia tietoja. Minulla on ollut yksinkertainen ratkaisu tähän. Minä ihan lauseita, joissa todetaan, että sijoitustesi arvo saattaa laskea tai nousta Mielestäni olisi parempi, että sanotaan, että saatat menettää kaikki varasi, älä sijoita kuin sellaisia varoja, jotka olet valmis häviämään. Näin minulle kerrottiin, kun minä ryhdyin piensijoittajaksi vuonna 1999. Elämänsäästöjä ei tule sijoittaa. Sorry, Mr. Jäsek. If, if it's... Herra Jäsek, ei teidän tarvitse puhua, mutta teillä on mahdollisuus siihen. Herra McCarthy, teillä on enemmän aikaa nyt. Kiitos tästä puheenjohtaja. Me olemme nähneet eh, jonkun verran edistystä täällä tänään. On aivan selvää, että on kaksi eri näkemystä siitä, miksi tämä eh, säädös pitäisi hylätä. Ja yksi näkemys on alan näkemys ja toinen näkemys on se, mikä enemmistöllä täällä on, nimittäin, että me haluamme, että nämä säädökset otetaan käyttöön siinä aikataulussa kuin oli suunniteltu, mutta se tieto, jonka Sven meille antoi kaikille, on erittäin tärkeä. Se nostaa esiin kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Ja hän antoi tuon tiedon komission edustajalle useita kuukausia sitten. Ja hän on nostanut sen esiin jatkuvasti sen jälkeen. Kiitos hänelle siitä. Joten tuo kysymys, joka meidän nyt on esitettävä, on, että jos pidämme kiinni äh, alkuperäistä aikataulusta, jota, skenaariota minä tukisin, olen samaa mieltä muiden kanssa, jotka sanoivat, että tämä toiseksi paras äh, skenaario ei toimi. En ymmärrä, miten komission ad hoc-ohjaus voi korvata tämän yksityiskohtaisen ohjauksen teknisissä sääntelystandardeissa. Ja komission pitäisi nyt kyllä kertoa meille, missä aikataulussa nämä kysymykset saataisiin ratkaistua niin, että vihdoin voisimme panna tämän täytäntöön siinä aikataulussa, joka alun perin oli suunniteltu. Kiitoksia. Kiitos Sven Giegold. So, first I... Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää valmiudesta jatkaa ratkaisun etsimistä. Haluaisin vielä korostaa, että tietenkään siitä ei ole hyötyä, että kaksi pääkohtaa, jotka parlamentti lisäsi alkuperäiseen komission ehdotukseen, yksi, me selkeästi esitimme sosiaaliset ympäristö vaatimukset investoinneissa ja tämän, otin mukaan tämän monimutkaisuusvaroituksen. Siis nämä kaksi asiaa, jotka parlamentti esitti, sitten näitäkin vain unohtuvat. Haluaisin nyt muistuttaa, että ensinnäkin komissio ei antanut vaikka tämä kuului kakkostason, siis piti olla ympäristösuojelun puoli mukana. Me korjasimme tämän aikanaan. Tämä oli tietysti ennen teidän aikaanne, niin tiedän kyllä sen ja me löysimme hyvän ratkaisun, mutta se jotenkin vain pääsi unohtumaan. Tämä Comprehensive Alert, saamme nyt kuulla herra Bernardilta, tämäkin on jäänyt unhoon komission pitäisi ottaa vakavissaan se, missä parlamentti osa onnistuu neuvottelussa ja ottaa sen mukaan jatkotyössä. Jos ette näin tee, niin täällä Ekonissa kyllä sitä joudutte vaikeuksiin, koska me otamme äänestystuloksemme vakavissamme. Ja tämä tässä on ihan selkeä yleinen viesti teille, ettekä te voi toivoa, että koska parlamentti on aina kuluttajaystäväinen, suhtautuu myönteisesti EU-hun, että me välitä tällaisesta kuluttajalainsäädännöstä. Kyllä, me välitämme. Tämä on tässä tärkeä viesti teille. Sitten herra Bernardino, jos te löydätte ratkaisun siihen, miten tämä ongelma ratkaistaan, joka näkyy tässä kaavakuvassa, niin mielellämme pyrimme ratkaisuun mahdollisimman nopeasti, mutta sen pitää olla luotettava ratkaisu, eikä synnytä juurikaan luottamusta, jos jälleen tänäänkin vaikka tiesitte, minkälaisia argumentteja täältä tulisi, olette nähneet sen päätöslauselman luonnoksesta, niin ei tämä ole mikään sisältöpitoinen vastaus. Siis jälleen kerran ette vastannut sisällöstä, te vain toistitte samoja asioita. En sanoin äsken herra Jäsäkille, tämä muistuttaa hiukan tästä aikaisemmasta keskus valikosta, joka on aina oikeassa, ei joudu vastaamaan sisältökysymyksiin. kysymyksiin meidän puolueemme me lopetimme tällaisen keskuskomitean toiminnan aikana, niin me odotamme vastauksia silloin, kun me esitämme argumentteja, eikä mitään kompromissien toistelua tai tasapainottelua ja muuta. Luvut näyttävät silloin huonolta, koska jos ajatellaan, te esitätte asioita, ja puhut epäsuotuisista olosuhteista, jolloin sitten siltä saataisiin tuottoa ja käytännössä kuitenkin tuleekin tappiota. Tämä ei ole mikään tasapainoinen kompromissi, ei ole hyvin tehtyä työtä ja se on harhaanjohtavaa. Ja pyydän teitä korjaamaan lukune ja löytämään ratkaisun ongelmaan ja silloin kyllä suhtaudumme avoimesti mahdollisiin ratkaisuihin, mutta tämä keskuskomitea-metodi, niin se on jo nähty aikaisemmin, miten sellaisen kanssa pitäisi toimia. Okay shortly. Hyvä on lyhyesti. Herra Berrigan, herra Bernardino. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vastata esitettyihin kommentteihin. Aloitan ei kronologisessa järjestyksessä, mutta kenties tärkeysjärjestyksessä. Komissio haluaa, että PRIPS astuu voimaan – sitten, kun takaraja umpeutuu. Me emme halua puuttua tähän prosessiin. Meidän tavoitteena on, että koko BRIPS-kehys on vuoden loppuun mennessä voimassa. Tämä on piensijoittajien edun mukaisesti. Me työskentelemme heidän puolestaan. Ensimmäisen tason lainsäädännössä oli tiukat aikarajat. Tämä heijastaa, kuinka tärkeäksi toinen lainsäätiö tämän koki, niin meidän on tehtävä voitavamme, jotta me yllämme näihin takarajoihin, joten meillä ei ollut mahdollisuutta hoitaa kaikkia. Me priorisoimme. Tämä mandaatti on nyt välitetty mm, tämä tiedoksi Giigoldille. Me emme unohtaneet, että me halusimme priorisoida. Toiseksi paras vaihtoehto, minä olen kansantaloustieteilijä ja minun olisi pitänyt käytä kenties toista sanavalintaa. Toki tämä vaihtoehto ei ole lähemmäinkään yhtä hyvä kuin tämä paras vaihtoehto, mutta tämä on parempi, paljon parempi kuin ei mitään, varsinkin ottaen huomioon lainsäätäjien asettamat takarajat. Olen pahoillani, jos tämä pahoitti mieliä tämä minun sanavalintani, mutta mielestäni tämä on selkeä selkeä asia. On parempi, että on jotain kuin että ei ole mitään. Voimmeko me poistaa kaikki nämä epäjohdonmukaisuudet? Ei, mutta me voimme poistaa niitä parhaamme osaamisemme mukaan. Mutta tämä toiseksi paras vaihtoehto on kuitenkin parempi kuin että ei ole mitään pitkällä aikavälillä. Minä pyydettiin kommentoimaan tätä aikaa aikataulua, Gabriel, meillä on myötätuntoa Gabrielia kohtaan kyllä. Me pyrimme toimimaan nopeasti, auttamaan teollisuutta panemaan tämän täytäntöön mahdollisimman nopeasti, ja me emme ole valmiita siirtämään tätä takaraja. Tämä meidän valintamme on sellainen, jonka takana me seisomme. Me autamme teollisuutta panossa, mutta me emme siirrä takaraja. Toinen tärkeä asia, jonka haluan nostaa esille, on se, että kyse ei ole siitä, että komissio jotenkin kyseenalaistaisi toimielinten prosessin. Me tiedämme kyllä, mikä on parlamentin oikeus liittyen delegoituihin asetuksiin. Me haluamme työskennellä yhdessä, jotta tämä tilanne saataisiin toimimaan. Siksi minä haluan sanoa, että mikäli äänestystulos on negatiivinen, me olemme valmiita, Gabrielan mukaan lukien, me olemme valmiita työskentelemään, jotta me voimme saavuttaa sellaisia kompromisseja, joita voidaan työstä eteenpäin, jotka kattavat nämä huolenaiheenne. Minä en sano, mitä me tulisimme tekemään, sillä meidän pitää raportoida varapuheenjohtajalle ja meidän pitää katsoa, ovatko nämä tekniset yksityispiirteet hyväksyttävissä. Tämä luottoriski, vakuutusmaksut ja monivalintaiset tuotteet, niin me työskentelemme kaikilla näillä osa jotta me löydämme kompromissin, joka on sitten tämän äänestystuloksen ja sitten täysistunnon välillä päätetäänkään. Tämä on se aikajana, jonka puitteissa me toimimme. Ja vielä viimeinen kommentti liittyen kompromissiin. Kun minä sanon kompromissi, minä en tarvita poliittista kompromissia, vaan minä tarkoitan teknistä kompromissia. Tämä on kompromissi, joka toimii teknisesti. Eri ihmiset kompromissin sisällä haluaisivat, että tämä toimii paremmin heille ja ei niin hyvin toiselle osapuolelle, mutta se toimii teknisesti, se on hyväksyttävissä oleva kompromissi. Me ainoastaan hyväksymme mm, sellaisia kompromisseja, jotka toimivat. Kiitos. Thank you, Gabriel Bernardino. Kiitoksia, Gabriel Bernardino. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Minä lyhyesti haluaisin käsitellä muutama asiaa. Ensinnäkin tämä täytäntöönpano, asetus ja nämä tekniset säätelystandardit. Kuulin tietenkin, enkä nyt halua mennä keskusteluun oikeudellisista yksityiskohdista, mutta todellakin uskon, että meidän pitäisi kaikkia tehdä yhteistyötä välttääksemme eh, turhan oikeudellisen epävarmuuden, koska täytäntöönpano ilman teknistä sääntelystandardia minun mielestäni luo hyvin paljon epävarmuutta, hyvin paljon ongelmia myös eurooppaisille valvontaviranomaisille, joita pystymme saavuttamaan, toteuttamaan tehtävämme, nimittäin että EU-lainsäädäntö eh, pannaan johdonmukaisesti ta- täytäntöön. Se on nyt jo vaikeaa, kun meillä on toisen tason lainsäädäntöä ja suuntaviivoja. Jos meillä olisi sitä, vaan, niin on hyvin vaikea sitten saada aikaan tasaisuutta sisämarkkinoilla, joten kyllä meidän pitäisi välttää tällaista oikeudellista epävarmuutta. Toinen asia, me olemme tietenkin valmiita auttamaan ratkaisujen löytämisessä. Monet kysymykset, jotka ovat olleet parlamentin huolenaiheita, me olemme yrittäneet antaa eh, hiukan suuntaa ja kertoa miten näitä asioita voitaisiin ratkaistua. Osa näistä elementeistä voitaisiin varmasti panna teknisiin sääntelystandardeihin, niin että voitaisiin selventää ja perustella paremmin ja saada enemmän oikeusvarmuutta aikaiseksi. Tähän John viittasi. Varmasti voimme vähän valaista asiaa tekemällämme työllä. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä Sven sanoi. Sinä tiedät minut, en minä pelkää vaikeita kysymyksiä. Jos en tuo eh, sinulle sisältöpohjaista eh, vastausta, niin se johtuu siitä, että ei meillä ole sitä vielä. Me teemme kovasti työtä, me katsoimme ö, eh, tätä. Indeed. Jos olisit tuon sanonut, en olisi sanonut sitä, mitä sanoin. Niin, kyllä. Me katsoimme näitä lukuja, jotka annoit. Meillä on vähän erilaiset luvut. Me emme ihan näihin lukuihin pääse, mutta yritämme aktiivisesti löytää ratkaisun. Tämä neljäs skenaario joka on tässä mukana. Me, se olisi ehkä mahdollisuus, me yritämme päästä siihen vähän kattavammalla tavalla ja yrittää välttää kaikenlaiset väärinkäsitykset ja harhaanjohtavat tiedot, sitä me emme halua päivän päätteeksi. Ja siinä kaikki oikeastaan. Ja meidän tarkoituksemme on tehdä rakentavaa yhteistyötä ja saada aikaan ratkaisu niin pian kuin mahdollista. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt on varmaan aika arvioida tätä tilannetta. Vihdoinkin on halua osallistua konkreettisesti siihen, että yritetään löytää ratkaisuja. Tietenkin näiden ratkaisujen täytyy olla toimivia, luotettavia ratkaisuja, äh, oikeudellisesti vahvoja. Tämä on ainoa mahdollisuus meille. Meillä ei ole tätä toista mahdollisuutta. Arvostan herra Bernardinon ja herra Berikan selittivät, he sanovat, että on toiseksi paras ratkaisu mielestä, niin se on huono ratkaistu. Meidän täytyy panna lainsäädäntö täytäntöön, meillä täytyy olla vertailukelpoisuutta, eh, eli yksityiskohtia, mutta yksityiskohtien on oltava lainsäädäntötasolla, niin oltava pohjaa, niiden on toimittava, annettava luotettavaa tietoa, joten työstetään tätä tältä pohjalta tätä eteenpäin ja tietenkin myös tämän äänestyksen tuloksena, joka varma, varmaankin nyt tässä valiokunnassa pidetään. Kiitoksia. Ja nyt voimme mennä toiseen osaan, nimittäin kohta 11. Mielipiteen vaihto tämän vuoropuhelun pohjalta. Annan puheenvuoron esittelijälle ja rohkaisen jäseniä ei vain jatkamaan aikaisempaa keskustelua, vaan keskittymään nyt siihen, miten meidän päätöslausemme voitaisiin muotoilla niin, että se ottaa täysin huomioon sen, mitä täällä tapahtui, tämän vuoropuhelun ja mahdollisuus tehdä työtä tältä pohjalta, mutta myös tarve antaa selveitä, keitä vastauksia. Ja ymmärrämme, että sekä komissio että jopa e tekevät työtä, mutta eivät pystyneet tänä päivänä meille antamaan konkreettisia tietoja siitä, miten tämä asia ratkaistaisiin. Pervanche. Voimme antaa joka viiden minuutin tauon, jos haluaa, vai mennäänkö heti asiaan? Oletko valmis? Ole hyvä. Ähm, merci. Kiitos. Kuulimme ja komission lähestymisen, ei tässä on identtiset, mutta samansuuntainen lähestyminen heillä oli. He olivat valmiita tekemään vaadittavan, jotta tämä lainsäädäntö voisi astua voimaan suunnitellusti. Meidän valiokuntamme kannalta Tärkeää on, että ylläpidämme painetta, jotta voidaan parantaa niitä olosuhteita, joissa lainsäädäntö astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2017. Ja jotta tämä onnistuu, niin tänään meidän on todettava useita asioita. Ensinnäkin nykyisellään emme hyväksy näitä delegoituja säädöksiä. Toinen asia, me olemme uskollisia sille hengelle ja niille asioille, joista me olemme äänestäneet. Tarkistukset 4 ja 5, ennen kaikkea 5, ovat sellaisia, että niiden tulisi olla avainäänestyksiä ryhmien välillä. Sitten päätöslauselmassa, alkuperäisessä päätöslauselmassa on useita kohtia, jotka, joista ollaan yhtä mieltä, ja niiden tulee toimia keskustelun pohjana tästä vastustuksesta, tämän vastustuksen ja täysistuntoäänestyksen kohdalla. Ja olen sitä mieltä, että olisi tärkeää nostaa esiin muutama lisäkohta. Ensimmäinen on tärkeää, että viitataan, kuten kirjassa viittasimme, jonka arvon puheenjohtaja on lähettänyt komission jäsen Hilille ja sitten Dombrovskiselle, niin on tärkeää, että viitataan tähän monimutkaisuusvaroitukseen. On tärkeää, että tähän viitataan. Tästä on esitetty kaksi tarkistusta. Ja olisi hyvä, että ainakin toinen näistä tarkistuksista olisi sellainen, että siitä päästään yhteisymmärrykseen. Sitten tämä aikataulukysymys. Ja nyt minä viittaan tarkistuksiin 15 ja 16. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee olla sitoutuneita rehellisiä lainsäätäjiä ja me emme voi tänään sanoa, että emme me tule tässä onnistumaan, joten lykätään. Kaikki ovat sanoneet, että tämä on tärkeää, lainsäädäntö nykyisessä tilanteessa, jotta voimme suojella kuluttajia, viedä eteenpäin sisämarkkina-aluetta ja lisätä tuotteiden vertailukelpoisuutta. Olkaamme pöydän ympärille ja katsotaan, mitä saadaan muutettua. Ja mikäli me emme saa muutettua, siinä vaiheessa kun olen äänestyksessä, sitten esitämme tarkistuksen, jossa pyydämme lykkäystä, mutta emme me nyt tässä vaiheessa sanoa, että nyt pitää lykätä, ei se ole meidän työ. Meidän on katsottava, mitä voidaan muuttaa, ja sitten nähdään, missä mennään. Sitten voimme saada kenties suuremman enemmistön tähän taustalle. Katsotaan, mikäli EPP saisi haluamansa tarkistuksen 16 suhteen, niin sitten – me voisimme saada hyvän keskustelupohjan komission kanssa, ja minä haluan, että jatketaan siinä hengessä, mikä täällä tänään on noussut esille. Also ich will, ähm, No, minä haluaisin tarkistuksista 15 ja 16 sanoa sanasen. Tuntuu, että jos näkee, mitä komissio on tänään puhunut ja puhutaan tästä toiseksi parhaasta ratkaisusta, niin poliittisesti voidaan vaan sanoa, että pidetään tästä kiinni, koska kyllä meidän pitää massiivisesti ylläpitää tätä painetta. Eilen illalla hyvin pitkään EPP-ryhmässä keskustelimme tästä strategisesta tiestä, mitä meidän pitäisi tehdä. Minäkään en aluksi ollut aivan varma Olisin myös ollut valmis menemään Pervanshin viitoittamalle polulle, mutta se mitä John Barrigan tänään sanoi, että on toiseksi paras ratkaisu, niin kyllä minulle jo etukäteen vähän kerrottiin, että komissio haluaisi tähän suuntaan mennään. Siksipä mielestäni näiden tarkistusten ylläpitäminen on aivan välttämätöntä ja uskon, että loppujen lopuksi se vahvistaa meidän neuvotteluasemaamme parlamenttina huomattavasti. Voin kyllä vielä liittää tämän se, minkä jo aikaisemminkin sanoin. Emme mekään halua mitään lykkäystä. Haluaisin vain, että emme päädy kaaukseen. Ja tämä niin kutsuttu toiseksi paras vaihtoehto on minun mielestäni sellainen, että kaikesta tulee hyvin vaikeaa ja päätyy kaaukseen, ei toivottuun kaaukseen. Ja siksi mielestäni meidän on valittava tämä tieno. valiokunnan on sitten äänestettävä, jos toiset näkevät asian toisin. Haluan vain sanoa, että HPP-ryhmä haluaisi välttää kaauksen syntymisen. Ja komission puheenvuoro on nyt oikeastaan vain vahvistanut näkemystäni asiasta. Kiitoksia. Herra Kamal. E Kiitoksia ECR. Allekirjoitti kaksi tarkistusta. Ensimmäisessä viitataan kirjeeseen, jonka lähetimme komissiolle. Ja tämä kirje, kirje oli neuvottelutulosta täältä parlamentin keskustelusta. Meillä oli aikaa käydä läpi näitä eri asioita ja päätyä sopimukseen. Sitten toinen asia. Tämä on tavallaan tällainen äh, viite arvokysymys, johon haluaisimme komission tutustua ja on hyvä, että komissio suostuu lisäkeskusteluihin. Toinen asia liittyy ajoitukseen. Myönnämme, että ollaan erimielisiä aikataulusta ja on erilaisia reaktioita eri puolisista ryhmistä, miten voidaan reagoida sektorin esittämiin ongelmiin. Tietysti jotkut eivät koskaan halua minkäänlaista lainsäädäntöä, mutta itse asiassa mitä meidän ryhmämme tässä tot, sanoo, on, että meidän pitää pitää kiinni ensimmäisen tason periaatteesta siitä, mitä siellä sovittiin, niin olemme kaikki tämä, mistä silloin sovimme, mistä emme. Ja jos pyydämme lykkäystä, emme pyydämme, että tämä lainsäädäntö unohdettaisiin, vaan peruttaisiin vain kohtuullista aikalisää, jotta voitaisiin tarttua näihin, näihin hyvin perusteltuihin ongelmiin, jotka on tulleet esiin, koska uskotaan, että on saatu harhaan johtavaa tietoa. Ja mielestäni meidän täytyy kyllä kuunnella tällaisia neuvoja todella valppaasti koska asiantuntijat kerran näin meille totesivat. Thank you, uh, Mr. Jezek. Kiitoksia, edustaja Jezek. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Valitettavasti ainoa asia, joka on tänään tullut selväksi, on se, että komission delegoittu asetus tulisi hylättää tänään valiokunnassa – olen yhtä mieltä komission kanssa, että on työskenteltävä nopeasti, jotta löydetään toisenlainen ratkaisu. Mutta tänään emme täällä ole kuulleet komissiolta vastauksia näihin itse substanssiongelmiin, joten on vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Näin ollen aikataulu on auki, mitä tulee tarkistuksen 16 minä yhdessä kollega Silvin kanssa esittimme tarkistuksen 14, joka on samalla linjoilla, mutta se koskee ainoastaan johdantosan kappaletta, jossa todetaan, että neuvotteluryhmä pyysi komissiota arvioimaan, tulisiko täytäntöönpanoa lykätä. Tavalla tai toisella minä olen sitä mieltä, että kun delegoitu asetus hylätään, niin meidän tulisi kokoontua ja pyrkiä saamaan ratkaisun näihin sisältöongelmiin. Ja sitten meillä on, meidän on asetettava aikataulu tulevaa työtä varten. Kiitos. Thank you, Mr. McCarthy. Kiitoksia, edustaja Markkaatti. Of where we're going to... Niin, nyt, nyt kun en tiedä, mihin haluamme päästä, haluaisimme mahdollisimman nopean täytäntöönpanon, mutta tämä pitää kuitenkin hoitaa oikealla tavalla. Vihreät ovat esittäneet ongelmia ja selittäneet aivan selvästi, että malli, formula ja metodologia, jota nyt käytetään, ei saa aikaan sitä, mitä pitäisi ja tällä voi olla mahdollisia kielteisiä vaikutuksia sijoituksiin. Ongelma on varsin selkeä, meidän pitää vain korjata se ja mahdollisimman nopeasti niin, että kaikki voivat olla tyytyväisiä loppuratkaisuun ja siihen, että tämä ei johda mihinkään lisäongelmiin tai sekannukseen sektorilla tai erityisesti tämä ei aiheuta hämmennystä ihmisissä, jotka aikovat näihin mm, sijoittaa. Kiitoksia. Edustaja Gigold. Gualtieri, thank you. Herra Gualtieri, kiitoksia oikein paljon. Minulla on sanottava, tämä on nyt keskustelu, joka on puoleksi varjoesittelijöiden kokous, puoleksi koordinaattorinen kokous ja jotenkin tämmöinen samalla tämmöinen julkinen keskustelu. Kyllä tämä on hyvin omituinen keskustelu. Minun on sanottava, että tämä keskustelu on ottanut jälleen kerran, että olimme oikeassa vastusta tarkastaessamme tätä teknistä sääntelystandardia en sisällön suhteen ole kuullut mitään sellaista, mikä osoittaisi, että olimme väärässä. Nyt on harmillista, että jos emme jostain avainkysymyksistä pääse yksimielisyyteen, niin sitten eh, mielestäni tässä vastalauseessa ei tarvitse sanoa, että eh, välttämättä syntyy lykkäystä. On hyvin haastavaa löytää ratkaisu, siksi johtopäätökseni alkaa melkein olla, että tämä on todennäköinen tulos. Jos Joten minun on sanottava, että normaalisti ajattelisin, että normaalissa varjoesittelijäprosessissa löytäisimme ratkaisun ja se olisi valiokunnalle paljon parempi, että löytäisimme tuon ratkaisun sisällöstä. Haluaisin vain pyytää kaikkia kollegoita katsomaan tarkistuksiamme rat- rakentavalla tavalla. Ne eivät, ne, heillä ei ollut syitä äänestää niitä vastaan. Ne eivät olleet mitenkään yksipuolisia. Olisi hyvä saada niille tuki. Mutta että meillä nyt on jako kahden suuren ryhmän välillä yhdestä avainkysymyksestä on ongelma. Olisi hyvä, jos se saataisiin ratkaistua ennen äänestystä. Kyllä me yritämme ratkaista tämän. Teemme, pidämme pienen tauon ennen äänestystä sitä varten. EFDD, ENF, hyvä on. No, herra Ferber. Niin, paljon kiitoksia. Nyt kun minä yhden näistä tarkistuksista jätin. Yhdessä asiassa meidän on ymmärrettävä, että PRIPS-asetus ei toimi ilman delegoitua säädöstä, koska alanhan on tiedettävä, miltä tuollaisen asiakirjan on näytettävää. Valvontaviranomaisten on tiedettävä, mitä kriteerejä tarkastaa. Ehm, me saamme aikaan aivan hirveän kaauksen ja 28 erilaista ehm, asiakirjaa eri jäsenvaltioissa ja eri sijoittajat ehm, vielä tekevät ne eri tavoin. No tässä perusasetuksessa lukee jotain, mutta millaisen sen pitäisi sitten olla, sitä ei tiedä, kun delegoitua säädöstä ei ole. Jos me hylkäämme delegoidun säädöksen, meidän on sitten myös pohdittava, että mitä seurauksia asialla on. Minä näen tuolla, Era Bernardinon, on hienoa, että olette mukana tässä keskustelussa. Sitten hän on se mahdollisuus, että herra Bernardino, koska hän on valvontaviranomaisten johtaja sanoo, että jos lainsäätäjä ei pysty tätä ratkaisemaan, niin minä sitten kysymysten ja vastausten tai ohjauksen kautta hoidan tämän asian. Ja onko se sitten meidän etumme mukaista? Joku varmaan tuon aukon täyttää, jonka me synnytämme. Siksi meidän on varmistettava, että asiat toimivat rinnakkain, muuten ne eivät toimi. Joten pyytäisin, että SND-ryhmä voisi tässä nyt vähän liikahtaa kaikkien osapuolten edun mukaista. Se olisi eh, piensijoittajien edun mukaista ja myöskin eh, liikkeelle laskijoiden edun mukaista, mutta myöskin sen kannalta tämä olisi hyvä, että saisimme rakenteen, joka sopii sisämarkkinoilla, eikä sellaisen rakenteen, jota tulkitaan sitten 28 kertaa eri tavalla ja koskaan niitä ei saada yhtenäiseksi. Siksi ensimmäisen ja toisen tasan synkronius on tärkeää. Ei ensimmäistä tasoa pidä muuttaa. Olen samaa mieltä. Minäkin kannatin sitä. Se on ja pysyy sellaisena, mutta emme voi hyväksyä sitä, että ensimmäinen taso astuu voimaan ilman toista tasoa. Ei, emmekä voi hyväksyä myöskään sitä, että alalla ei ole aikaa panna kakkostasoa täytäntöön. Sehän on myös tehtävä. Ja minun tarkistuksessani 15 tämä sanotaan ja toivon, että sitä tuetaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Haluatko lisätä jotain, Pervanche? Uh, bon, on va essayer d'avancer. <laughs> Yritän nyt edistyä ja mennä olennaiseen. Kaikki varmasti ovat nyt vakuuttuneita, että meidän pitää hyväksyä tämä vastalauseemme ja komissio ja EIOPan pitää nyt ryhtyä toimeen, jotta vastaavat parlamentin esittämiin ongelmakohtiin, jotka yksi, parlamentille on siis erittäin tärkeää, että ykköstasoa noudatetaan, lainsäädännön hengessä ja kirjaamissa. Ja sitten ne kohdat, jotka olemme ottaneet esille kirjeessämme, jonka tälle allekirjoititte puheenjohtaja, niitä kysymyksiä pitää vakavissaan käsitellä. Ymmärrämme kyllä herra Bernardino vastaukseen, että ei eivät ole vielä täysin loppuun vastaustaan. Tämä antaakin meille tilaisuuden nyt, kun tänään äänestämme ja täysistunnossa äänestämme päästä ratkaisuun, mutta ei pidä vain sanoa meille, että tutkitaan asiaa ja näin tehdään. On ihan selvää, että jos ennen täysistuntoäänestystä konkreettisia vastauksia ei ole saatu tehtyihin kysymyksiin, silloin emme voi tukea sääntelyteknisiä standardeja. Mitä tulee sitten tähän monimutkaisuusvaroituksen, joka ei siis ole tässä päätöslauselmaesityksessä, niin ryhmien pitää nyt, nyt sopia, että tuetaan yhtä tarkistusta tai yhtä näistä tarkistuksista, josta, josta tässä puhutaan. Siis konkreettisesti jokainen kantaa vastuunsa äänestyslistan laadinnasta ja haluaisin ehdottaa teille nyt tässä kolmea asiaa. Ensinnäkin Tarkistukset 15 ja 16, 16 ymmärtääkseni EPP pitää niistä nyt kiinni. Ja Herra Berber kertoi, minkä takia hän ah, ei halua luovuttaa tarkistuksestaan 15. Kuitenkin tarkistus 15 saa 16 raukeamaan ja minusta tuntuu, että fiksu ratkaisu ajatellen meitä kaikkia ja lojaaleja yhteistyötä ajatellen niin kuin perussopimuskin meitä tähän kehottaa, niin olisi hyvä, että herra Ferber suostuisi vetämään pois tarkistuksen 15 ja sitten tehtäisiin suullinen tarkistus tarkistukseen 16, jota näin siis täydennettäisiin, sanon siis tämän englanniksi, siis tarkistus 16 kuuluu kuuluisi vetoa komission, että se pohtisi ehdotusta lykätä voimaantulopäivää asetuksessa numero et cetera, jotta voidaan varmistaa että voidaan sujuvasti toteuttaa asetuksen sisältöä ja delegoidut ja sitten tämä suullinen tarkistus vältettäisiin se, että voimaan tulisi ensimmäisen lain, tason lainsäädäntö ilman sääntelyteknisiä standardeja. Mielestäni tämä olisi hyvä standard, äh, kompromissi ja heijastelee tämän päivän keskusteluamme. Sitten vielä kaksi lisäongelmaa, niin kuin jo sanoin, ja toivon, että saamme tähän asiaan yhteisymmärryksen aikaiseksi. Ehkä hyväksyttäisiin ensin vaikka tarkistus 5. Tämä tarkoittaisi sitä, että emme kiistan kyseenalaista ensimmäisen tason lainsäädäntöä, joka näin suurella enemmistöllä täällä parlamentissa hyväksyttiin aikanaan, ja toiseksi me lisäisimme tarkistuksen 11 tai tarkistuksen 13, jossa käsitellään tätä comprehension alert-kysymystä, monimutkaisuusvaroitusta. Toivottavasti suuri enemmistö voi tätä tukea. Ja voimme tehokkaasti sitten jäädä jatkoneuvotteluita ei jopa ja komission kanssa. Is, is clear. Kiitoksia oikein paljon. Tämä ehdotus on selvä. Minä ehdottaisin viiden minuutin taukoa ja sitten aloitamme äänestyksen. Uh, uh, uh, oui. Oui.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

Okay,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

Okay, yeah, colleagues, we can now start with the vote, first with the test. No niin, hyvät kollegat, aloitamme äänestyksen. Ensin testaamme. Äänestys alkaa, testiäänestys. Whether we are in good mood. A lot of colleagues still have to vote. No, täällä on vielä paljon kollegoja, jotka eivät ole äänestäneet. Pervenche. Now we have 58 and 57 voting. 58, 57, onko vielä? Hyvä on. Äänestys päättyy. Tämä oli siis koeäänestys. Ja aloitamme tästä päätöslauselman luonnoksesta, joka käskee, koskee PRIIPSin delegoidun säädöksen hylkäämistä. No nyt meillä täällä yksi SNDstä liikaa. Ai ai. Hyvä on. No niin. Kappale yksi, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale toinen, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kappale kolme, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, 15 on vedetty pois suullisella tarkistuksella, jossa sanotaan, että ja pitää välttää äh, tason yksi äh, soveltamista ennen RTS, ilman RTS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale neljä, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joudut osakaupalet yksi ja kaksi, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleet 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänest on hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, tarkistetaan. Minä tässä nyt mietin jo seuraavaa siksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä, tarkistus 6. Kahdessa osassa. Jos jompi kumpi osista hyväksytään, se korvaa koko tämän jolloin ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta yhdeksän yhtenä ryhmänä tarkistuksen 12 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Löydän tuossa kappale D, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Nyt se on aivan selvästi hyväksytty. Eli hyväksytty. Joudun tuossa kappale C kolmessa osassa, ei kahdessa osassa. Anteeksi, niin, tarkistus 10. E, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan tarkistuksen 10 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja loppu raukeaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. En näe täällä käsiä, se on varmaan hylätty, mutta tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme niin. Herra Baltz, haluaisin nimenhuutoäänestyksen minä tiedän, että me tarvitsemme 16 jäsentä sitä varten, mutta EPP on täällä täysilukuisena, joten kyllä meidän mielestäni pitäisi saada nimenhuutoäänestys aikaan. Teillä on tämä oikeus, joten äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. huutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 55 puolesta, ei ketään vastaan, kolme tyhjää. Suuri, laaja enemmistö tämän delegoidun säädöksen hylkäämiselle mukaan lukion se, ettei hyväksytä sitä, että meillä olisi PRIPS ilman teknisiä sääntelystandardeja. Tämä on siis selvä viesti parlamentilta ja nyt odotamme sitä, että voimme nopeasti ryhtyä vuoropuheluun komission kanssa, mutta esittelijä varmasti haluaa sanoa jotain. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Nyt euh, kutsun kaikkia neuvottelijoita ryhtymään toimiin koordinaattoreiden valvonnassa, jotta löydämme ne nimenomaiset kohdat, joiden kohdalla komission ja jopa tulee kuulla näitä parlamentin huolia. Me puhumme hiljattain melko muodollisesti, joten nyt pitää tässä ajassa, joka meillä on edessämme, määritellä varsin selkeästi jopa ne komission, komissiolle ne kohdat, joihin on löydettävä ratkaisu. Näitä kohtia on, jotka ovat avoimena, niin niitä on vielä erittäin paljon. Kiitos. So messages. Kiitoksia. Tämä oli selkeä ilmoitus. Sitten mennään seuraavaan äänestykseen. Talousarvioäänestys. Ensin äänestämme lausunnosta, niinkö? Joten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 13 puolesta vastaan. Tarkistamme 13 tuloksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan. Tarkistamme 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan. Tarkistamme 18 uudestaan äänestys alkaa. päättyy. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää vihreitä ei nyt näkynyt, joten tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty, 22 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi B puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 30 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme 30, 30 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljäkymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 ja 46 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 5 alkuperäinen teksti puolesta vastaan Okay, so we, have, we both still vote. Äänestämme vielä tästä alkuperäisestä tekstistä. Kohta viisi puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 49 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tarkistamme 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 58. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 60 puolesta vastaan 60 tarkistuksena. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty koko teksti muutettuna. Sähköinen saka. Päättyy. 43 puolesta, 7 vastaan 6 tyhjää, Onnittelemme esittelijää. Budjettikohdat. Ekon 6457 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 6462 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 64 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6463 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6455 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6461 puolesta vastaan tyhjää hylätty 6451 puolesta vastaan ty, joudumme tarkistamaan 6451 tuloksen äänestys alkaa. Still two colleagues to vote. Okei, okay, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6454 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6453 suullinen tarkistus liittyy tähän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6460 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Is Äänestys päättyy hylätty. Kiitämme kovasti esittelemme vielä onnittelut. Voimme lopettaa tähän kokouksemme. Ja seuraava kokous maanantaina 26. Eh, syyskuuta. Kiitoksia, kokous päättyy.